suhteita ja ihmisoikeuskysymyksiä on Libyassa parannettava. Kiitos. Köszönjük szépen, képviselőasszony. Kiitos oikein paljon, hyvä edustaja. Ja näin saammekin tämän keskustelun loppuun. Siitä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavaksi pääsemme tämän päivän viimeiseen kohtaan. Kyseessä on suullinen kysymys, joka on osoitettu neuvostolle ja komissiolle koskien turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia. Aivan ensiksi annan puheenvuoron laatioille. Nadia Hirsch sai ensimmäisen puheenvuoron kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentissa olemme sopineet siitä, että 2012 vuoteen mennessä haluamme yhteisen turvapaikkajärjestelmän. Tähän kuuluu kuitenkin myös se, että saamme jäsenvaltioissa aikaiseksi tasaveroiset ehdot ja vaatimukset. Olosuhteet kuitenkin ovat erilaisia ja niinpä myös pakolaispaketin käsittelyssä meillä on ollut riittämättömiä tietoja ja joistakin maista tietoja ei ole saatu lainkaan tai ne ovat keskenään ristiriitaisia. Myös taloudellisten kustannusten arvioinnissa sekä direktiivin suhteen että jäsenvaltioissa tietoja on ollut varsin vähän saatavilla – me haluamme tällä kysymyksellä vaatia komissiota laatimaan parlamentille raportin näistä kustannuksista, erityisesti tulkkauspalvelun, mutta myös oikeusavun kustannukset ja vaikutukset jäsenvaltioissa ovat tässä tärkeitä. Toisaalta menettelytapa direktiivin käsittelyssä ja sen työstämisessä olisi tärkeää saada aikaiseksi tehokas ja nopea menettely. Ja myös näiden asianosaisten ihmisten kannalta nopeat päätökset ovat toivottavia ja myös virheiden mahdollisuus pitäisi mahdollisimman pitkälle poistaa. Tarvitsemme keskusteluun myös jäsenvaltioiden kanssa argumentteja, jotta tiedämme, mitä vaikutuksia tämän pakolaispaketin uudelleen käsittelyllä tai muuttamisella on. Ja siksi pyydämme, että komissio auttaa meitä tässä työssä, jotta vuoteen 2012 mennessä saamme tämän pakolaispaketin aikaiseksi ja saamme luotua eurooppalaisen yhteisen turvapaikkajärjestelmän. Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Monika Holmajerille. Hänkin on yksi kysymyksen laatijoista. On tärkeää, että EU käsittelee maahanmuutto- ja turvapaikka-oikeudellisia ongelmia. Komissio on tehnyt asiaan liittyviä ehdotuksia, mutta tällä hetkellä ei ole olemassa tarkkoja analyysejä nykyisten säädösten toimeenpanosta, eikä suunnitteilla olevan lainsäädännön taustaksi ole paljonkaan laskelmia ja analyysejä. Vaadimme, että e- Euroopan parlamentti puolustaa suojelua tarvitsevia henkilöitä, mutta olemme peloissamme siitä, että turvapaikkamahdollisuutta voidaan myös väärinkäyttää esimerkiksi taloudellisissa tarkoituksissa. Meidän on huolehdittava siitäkin, että järjestäytynyt ihmiskaupparikollisuus ei onnistu toimimaan ja tahkoamaan miljardien voittoja toiminnastaan. Turvapaikkahaastattelut on hoidettava huolellisesti ja siksi komissio onkin tehnyt asiaan liittyviä ehdotuksia, esimerkiksi tulkkaus, terveydenhuolto ja erityisen suojelun tarpeen arvioiminen ovat keskeisellä sijalla. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on liian vähän mahdollisuuksia torjua väärinkäytöksiä. Nopeutetut menettelyt ja rajoilla tapahtuvat menettelyt on saatava toimimaan kunnolla. Sanktiomahdollisuuksia ei oikein ole niitä kohtaan, jotka toimivat vilpillisesti turvapaikkamenettelyssä, vaan päinvastoin väärinkäyttäjät saattavat joskus saada etuja puolelleen. Ja Ja jos sama henkilö tekee useamman kuin kahden, kaksi turvapaikkahakemusta, sen jälkeen pitäisi olla olemassa nopeutettu käsittely. Tällä kaikella voitaisiin torjua kustannusten kasvua. Komission ehdotus kuitenkin monelta osin lisää valtiolle koituvia kustannuksia ja siksi vaadinkin komissiolta arviointia siitä, miten sen vaatimukset vaikuttavat jäsenvaltioihin taloudellisesti. Ja toivomme, että jäsenvaltioille ei aseteta täysin mahdottomia tehtäviä hoitakseen. Silvi. Kiitos edustaja. Seuraavana Silvi Guillaume saa puheenvuoron kysymyksen laatijana. Kolme minuuttia, alkaa. hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluan ensin tuoda esille, että kun keskustelemme turvapaikka menettelystä on kysymys, jossa meillä on tietyt periaatteet ja tietyt toteutuneet asiat. Meillä on yhteiset säännöt ja meidän täytyisi saada tiiviin yhteistyön kautta myös nämä olemassa olevat eroavaisuudet kansallisella tasolla kurottua umpeen, kun ajatellaan tämän alan monimutkaista tulevaisuutta, niin toivon, että komissio tekee mahdollisimman pian direktiiviehdotukset, kaksi direktiiviehdotusta. Me olemme kuulleet, että silloin kun puhutaan tällaista varmemmista, tarkemmista menettelyistä, niin silloin puhutaan myös kuluista, jotka ovat kasvaneet. Ja totta kai kun ajatellaan olemassa olevaa, käynnissä olevaa kriisiä, niin budjetin kasvatus on huolestuttava asia. On selvää, että nämä turvapaikkakysymykset kasvattavat kuluja maissa, joihin hakijoita tulee, mutta kuitenkin meidän pitäisi pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä saada aikaan säästöä, koska jos parannetaan menettelytapoja ja voidaan jo prosessin alussa toimia paremmin ja keskittyneemmin, voimme tehdä selkeitä säästöjä ja et silloin menettelytavan tehokkuus paranee ja turvapaikan hakijoiden vastaanotto olisi myös parempaa samalla kun kuluja voidaan leikata. Miksi Eurodakin toiminnassa ei myös ole voitu toimia tehokkaammin ja vähentää kuluja? Kun ajatellaan näitä todellisia siirtoja, jotka liittyvät myös tähän Dublinin järjestelmään. Minä puolestani olen vakuuttunut siitä, että tämänhetkinen harmonisointitaso ei ole riittävä ja menettelyä pitää tehostaa. Tämä olisi sekä jäsenvaltioiden että vainojen kohteiden etu. Meidän täytyy olla vastuussa ja luoda sellainen teksti, jossa on tietyt yhteiset nimit, nimit yrittäjät ja meidän täytyy tehostaa ja yksinkertaistaa turvapaikkahakemusmenettelyä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvä edustaja. Seuraavana Cornelis de Jong saa puheenvuoron. Anteeksi, ei, tästä jäi yksi henkilö välistä, eli ensin Helen Flotre. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur. Kiitos puhemies. Toimiko tämä? Kyllä. Mistä tuntuu, että tämän keskustelun tavoitteena on se, että neuvosto pääsisi tässä eteenpäin. Me tarvitsemme tärkeän uudistuksen, mutta tässä on vain erilaisia tietoja siitä, minkälaisia esteitä on toiminnassa. Kaikki nämä tiedot ovat olleet jo jonkun aikaa esille. Suurin piirtein ymmärretään, että neuvosto ottaa sille kulukysymyksiä, mutta pitäisi kuitenkin ymmärtää, mistä on kyse. Ovatko nämä inhimillisiä kuluja vai poliittisia kuluja vai ihan oikeita rahallisia kuluja. Joskus nämä tällaiset kustannukset liittyvät myös toisiinsa. Ja se, mikä on selvää, että on olemassa käytäntöjä, Tällä hetkellä suojelu Euroopassa on puutteellista. Ei ole totta, että Eurooppa ottaisi vastaan koko maailman sorretut ainoastaan 14 prosenttia koko maailman pakolaista tulevat Eurooppaan ja siksi, että tässä on olemassa esimerkiksi fallometrinen testi Tsekin tasavallassa käytössä täällä meillä Euroopassa siis. Ja sitten jos ajatellaan kidutusasiakirjaa, niin on voitu havaita, että on paljon sellaisia tapauksia, joissa ihminen on kääntetty rajalta menettelysyihin liittyen. Eli voidaan puhua pakolaisten eh, maasta kartoituksesta. Tämä maksaa 20 000 euroa per karkotettu henkilö. Ja miten tilannetta voitaisiin parantaa? No 50 prosenttia tapauksista, kun niistä valitetaan, päätös muuttuu. Eli miten meidän pitäisi parantaa päätösten laatua ensimmäisessä vaiheessa tässä säästettäisiin inhimillisiä poliittisia taloudellisia kustannuksia, jos ajatellaan Dublinin toimia, niihin voidaan palata. Neuvoston pitäisi näihin vääristymiin paneutua, sillä tässäkin yhteydessä inhimillinen ja rahallinen on todella suuri. Ja se, mikä tulee hyvin kalliiksi, niin kuin parlamentin tutkimus osoittaa, on ihmisten pidätyskeskuksissa pitäminen. Tämä tulee äärettömän kalliiksi. Tästä pitää puhua neuvostosta, neuvostossa hyvin kiireisesti. Kiitos oikein paljon. Hyvä edustaja. Seuraavana sitten Cornelis de Jong, joka hänkin on kysymyksen laatija, saa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Joskus meistä tulee oman työtapamme uhreja. Jos meillä olisi vain yksi turvapaikkadirektiivi, jossa olisi määritelty kriteerit, niin silloin meillä olisi ollut vain yksi vaihtoehto, se, että olisimme muuttaneet direktiiviä ja silloin parlamentti olisi voinut taas sanoa, että emme halua yhteistä turvapaikkamenettelyä. Todellisuudessa nyt näyttää kuitenkin siltä, että meillä on eri direktiivejä tähän asiaan ja neuvosto suosii joitakin ja jättää liian kiistanalaiset versiot taka-alalle. Siksi voimme siis saada uuden Dublin-direktiivin, mutta emme uutta menettelytapadirektiiviä. Niinpä siis jäsenvaltioilla säilyy vastuu turvapaikkahakemusten käsittelystä ja meillä ei ole mitään takeita siitä, että hakemukset käsitellään asianmukaisesti ja että hakijat saavat asianmukaisen kohtelun. Tämä on epäoikeudenmukaista, epäreilua ja kysynkin komissiolta, miten aiotte varmistaa sen, että turvapaikkadirektiivi toteutetaan ilman enää lisäviivytyksiä ja miten asia aiotaan hoitaa, aiotaanko asia sysätä jäsenvaltioiden vastuulle. En keskittynyt niinkään kustannuksiin, ei siksi, että en pitäisi niitä tärkeänä, vaan haluan keskittyä siihen, että turvapaikanhakijoita on kohdeltava inhimillisesti. Jos tätä puolta ei säädellä asianmukaisesti, niin ei niillä muillakaan asioilla ole mitään merkitystä. Ja toivon, että komissio tukee minua tässä ajatuksessa. Kiitoksia sitten kysyjien jälkeen. Toivotan tervetulleeksi enikö Jörin joka on valtiosihteeri vielä. Äskettäin hän istui täällä meidän riveissämme. Nyt neuvoston nimissä pyydän häntä käyttämään puheenvuoron. Kiitos oikein paljon puhemies näistä ystävällistä sanoista. Hyvä puhemies, hyvä komission edustaja, hyvät edustajat. Kiitos siitä, että voimme keskustella tästä tärkeästä turvapaikkamenettelykysymyksestä. Parlamentti on esittänyt neuvostolle viisi kysymystä, koska kaikki liittyvät direktiivin uudistamiseen ja siihen liittyvään komission ehdotukseen, niin minä pidän hyvänä sitä, että käsittelimme viittari kysymystä. Te otatte esille 2010 tiedon annon, jonka komissio antoi direktiivin toimeenpanosta. Tiedonanto tekee selväksi sen, että eroja on paljon valtioiden välillä, jos ajatellaan menettelyjä, menettelytyä takeita. Neuvosto ja parlamentti ovat samaa mieltä siitä, että näin ei pitäisi olla, kun halutaan saada aikaiseksi yhteen turvapaikkajärjestelmä. Tämä on yhteinen tavoitteemme. Herpa-neuvosto 2008 lokakuussa hyväksyi eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin ja siinä korostettiin sitä, että velvollisuutemme on vastata näihin haasteisiin koherentisti ja tehokkaasti. Tämä sopimus sisältää konkreettisia sitoumuksia sen eteen, että voitaisiin saada aikaiseksi kaikki ne toimenpiteet, joita tarvitaan menettelyn yhtenäistämiseksi. Eurooppa-neuvosto pyysi, että komissio voisi tehdä ehdotuksen sellaisiksi menettelyksi, jossa olisi yhteiset säännöt. Tukholman ohjelma vahvisti myös selvästi sen, että yhteisen eurooppalaisen turvapaikkamenettelyn aikaansaannin yhteydessä tarvitaan harmonisaatio ja se on ottaa mukaan eri politiikan aloille. Kun näin saatiin poliittista pontta asiaan 2008-2009, komissio teki useita ehdotuksia ja äskettäin muistutettiin Eurodagista, Dublinin astuksen muuttamisesta ja vastaanotto direktiivin muuttamisehdotus on niiden joukossa ja myös Euroopan pakolaisviraston liittyvä ehdotus. Ja lopulta myös esitettiin pakolastatuksen tunnustamisdirektiivin muuttamista. Komission ehdotuksen jälkeen neuvosto aloitti työnsä. Neuvostossa tutkittiin hyvin tarkkaan kaikkia eri ehdotuksia intensiivisesti parlamentti ja neuvosto on tähän asti hyväksynyt ainoastaan asetuksen, joka koskee pakolaisviraston perustamista ja on hyvä, että tämä kohta toteutuu. Viime vuonna parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun pitkäaikaisen oleskelun direktiivin muuttamisesta ja tämä antaa tärkeällä tavalla pontaa yhteiselle turvapaikkamenettelytyölle. Valitettavasti, niin kuin tekin aivan oikein sanotte, muilla aloilla oli vaikeampi päästä eteenpäin. Tämä aihe on poliittisesti arkaluontoinen ja siihen liittyy teknisiä vaikeuksia. Te tunnette ne hyvin, niitä ei tarvitse enää kerrata. Täällä kaikki, sekä neuvosto että parlamentti, tarvitsevat tässä asiassa aikaa. Niin kuin teidänkin kysymyksissänne sanotaan selvästi, turvapaikkamenettelydirektiivin uudistamisehdotuksessa on erityisen paljon ongelmaisia kysymyksiä parlamentissa eh, yhä laaditaan kantaa tähän asiaan ja tämä tekee selväksi sen, kuinka monimutkaista asiasta on kyse. On selvää, että neuvostossa on yhä vielä Mm, epäilyksiä, jotka liittyvät eri osiin tätä ehdotusta. Tämä liittyy erityisesti siihen, minkälaisiin, minkälaisia vaikutuksia voi olla näillä toimenpiteillä ja minkälaisia kustannuksia nämä aiheuttaisivat ja kuinka tehokasta tämä olisi. Te puhuitte tehokkuudesta ja kustannuksista ja siitä, että ne pitää muistaa. Jäsenvaltiot antavat täysin tukeensa harmonisointitavoitteille, jotta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen tietyistä perussäännöistä ja arvoista ja lähdettäisiin yhteisistä suojakriteereistä ollaan siis sitouduttu turvapaikanhakijoiden oikeuksien kunnioittamiseen. Haluaisimme saada aikaiseksi sellaiset järjestelmät, jotka ovat kestäviä erityisesti tässä vaiheessa taloudessa tilanteessa, eli pitää panna tasapainoon toisaalta ne takeet, jotka annetaan turvapaikanhakijoille ja toisaalta sitten se, ettei pidä lisätä haluaisia tai taloudellisia kustannuksia. Neuvostossa on yleisesti vakuuttuneita siitä, että jos tällä alalla ei pystytä saamaan aikaiseksi tarpeista tasapainoa, painoa, niin tämä johtaa turvapaikkamenettelyn väärinkäyttöön ja tähän täällä myös viitattiin. Eli kyseessä ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät edes tarvitse suojelua. Tämä sitten vaikuttaa kielteisesti niihin pakolaisiin, jotka todella tarvitsevat suojelua ja pitkällä aikavälillä tämä voi jopa turvapaikan hakemisen vaarantaa Euroopan unionissa. Ja tämän takia komission ehdotus on saanut laajaa tukea. Neuvostossa varmasti komissaari tästä puhuu kohta. Tämä uusi ehdotus innostaa taas neuvostossa varmasti keskusteluun ja huomioidaan se, että neuvoston ja parlamentin kannatkin otettaisiin nyt jo huomioon. Näin voidaan päästä eteenpäin turvapaikkamenettelyehdotuksen käsittelyssä ja niin kuin te kysymyksissänne aivan oikein sanotte, tämä on tärkeä osa koko pakettia, turvapaikkapakettia. Ja haluaisin vielä sanoa, että jäsenvaltiot ovat tehneet selväksi sen, että ne ovat valmiita auttamaan komissiota uuden ehdotuksen laatimisessa. Kiitos. Ezzel összefüggésben még hadd mutassak rá egy aspektusra. Tähän liittyen haluaisin vielä viitata erääseen seikkaan. Jos ajatellaan turvapaikkahakemusten hakemusten kustannuksien arviointia, jos saataisiin tällainen arviointi tehtyä, niin näin voitaisiin neuvostossa käyttää, käydä kunnon keskustelua. Minun on sanottava, että valitettavasti meillä ei neuvostossa ole tällaisia tietoja. Turvapaikkahakemusten tutkiminen on perustamissopimuksen mukaan jäsenvaltioiden asia – kustannustietojen kerääminen ja järjestely ei ole neuvostolle annettu tehtävä ja sen takia en pysty neuvoston edustajana nyt keskustelussa se ed- omissa tai neuvoston nimissä antamaan näitä tietoja teille. Kuitenkin neuvosto on tietysti sitoutunut jatkossakin siihen, että aiotaan jatkaa työtä tämän direktiivin uudistamiseksi. Ja haluaisin kiittää teitä tähän asti tehdystä työstä. Olen pakottunut siitä, että komissio ottaa mukaan uuteen ehdotuksensa teidän kommenttinne. Me laskemme sen varaan, että Euroopan parlamentti on tähän asiaan sitoutunut ja hyvin asiantunteva. Unkari puheenjohtajavaltiona on vakuuttunut siitä, että hyvällä yhteistyöllä päästään eteenpäin tässäkin asiassa. Haluan teidän tietävän, että puheenjohtaja kaudella me halutaan valmistella 2012 yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Te viittaatte täällä eri eh, säädöksiin, joissa haluaisimme edistyä. Me haluaisimme saada aikaiseksi poliittisen yhteisymmärryksen Dublinin asetuksen asiassa jo ennen Unkarin puheenjohtajakauden loppua. Me teemme kaikkemme sen eteen, että menettelyn liittyvissä kysymyksissä saadaan aikaan suurempi harmonia neuvoston ja parlamentin välillä. Kiitos oikein paljon, rouva valtiosihteeri. Seuraavan Stefan Fyyle, komission jäsen. Pyydän teitä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Thank you. Uh... Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet. Menettelydirektiivi on keskeinen osa Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Komission on tarkoitus luoda tasapainoinen, reilu, tehokas ja kustannustehokas järjestelmä. Taloudelliset näkökohdat ovat keskeisellä siellä kaikissa komission ehdotuksissa ja niitä arvioidaan perin pohjin. Komissio on valmistelun yhteydessä laajasti tutkinut kustannusasioita vaikutusten arvioinnin vaatimusten mukaisesti. Taloudellisten vaikutusten arviointi perustui lähinnä tilastotietoihin ja jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin ja komissio oli jäsenvaltioille lähettänyt laajat kyselylomakkeet, joilla sitten jäsenvaltiot vastasivat. Jotkin valtiot toimittivat täydet kustannukset, täydelliset kustannukset turvapaikka-asioista. Jotkin jäsenvaltiot puolestaan arvioivat oikeusavun ja tulkkauksen aiheuttamia kustannuksia, ja komission arviot perustuivat näihin saatavana olleisiin tietoihin. Komissio totesi myös, että kustannusten vähentämiseksi laaja-alainen frontloading-menettely pitäisi valmistella, eli se, että prosessia pyritään ratkomaan etupainotteisesti, jotta siitä voitaisiin tehdä nykyistä nopeampi, tehokkaampi ja reilumpi. Lisäsijoitukset ensimmäisen vaiheen käsittelyyn parantavat turvapaikkaprosessin tehokkuutta ja tällaiset sijoitukset sitten kannattavat, koska niistä aihe- aiheutuu säästöjä myöhemmissä vaiheissa ja vastaanottokustannuksissa. Tätä lähestymistapaa tuki täysin yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin toteutettu projekti, jota esiteltiin 2010 vuonna turvapaikkakonferenssissa, johon ministerit osallistuivat. Frontloading-menettely etenkin turvaka- turvapaikkaprosessin oikeusneuvonnan pätevyyteen huomiota kiinnittämällä prosessin alkuvaiheessa ja se, että oikeusavustaja pystyi neuvottelemaan päätöksentekijän kanssa, johti laadun ja tehokkuuden huomattavan parantumiseen ensimmäisessä vaiheessa – tuloksena oli myös suurempi prosenttiosuus myönteisiä päätöksiä, vähemmän valituksia ja vähemmän lähtömaihin palauttamista. Ja myöskin oleskeluun liittyviä, oleskelukustannuksiin liittyviä valituksia pystyttiin vähentämään ja oikeusapukustannuksetkin pienenivät kokonaisuudessaan. Kerron teille myös Euroopan parlamentin valmistelemasta tutkimuksesta, joka koskee turvapaikanhakijoiden asioita jäsenvaltioissa. Siinä turvapaikkaprosessin kustannuksia ja vastaanotto, kustannuksia oikeusapu mukaan luettuna on tutkittu. Komissio on kiinnittänyt paljon huomiota kustannustekijään vaikutusten arvioinnin osana Tutkimuksen tulokset ovat saaneet tukea empiirisistä havainnoista ja myöskin Euroopan parlamentin suorittamasta tutkimuksesta. Siksi komissio ei suunnittele toista tai seuraavaa kustannuksia arvioivaa tutkimusta, mutta kuitenkin seuraavassa neuvotteluvaiheessa, joka koskee turvapaikkadirektiiviä, komissio pyrkii edelleenkin kiinnittämään huomiota kustannusnäkökulmaan. Kiitos. Köszönjük, képviselő úr. Kiitos, hyvä edustaja. Siis hyvä komission jäsen. Kiitos siitä, mitä sanoitte. Ja sitten puolueryhmien nimissä annan puheenvuoron ensiksi tasapuolueen nimissä edustaja Puusuttillille. Hän saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Uh, no Kiitoksia puhemies. On selvää, että tämä turvapaikkapaketti on nyt tällä hetkellä jumissa ja tämä on hyvin pahoiteltava tilanne ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme käynnistää sen uudelleen. Siihen, että se on jumissa, on monta syytä. Meillä on nämä uudet ehdotukset ja me tiedämme, että kuitenkin olemassa olevaa lainsäädäntöä on jo olemassa ja jäsenmaat ponnistelevat voimakkaasti saadakseen sen täytäntöön mutta ilmeisesti nyt ei ole valmistettu tätä uusien lakien suuntaan siirtymistä riittävästi. Sitten nämä uudet ehdotukset tuovat uusia paljon korkeammalle asetettuja tavoitteita ja taakkoja, ja se on täysin epärealistista, realistista, kun otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne. Tämä saattaa johtaa osaltaan myös väärinkäytöksiin. Sitten kolmantena on tietenkin puute varoista ja siitä, tutkimus siitä, mitä tämä kaiken kaikkiaan tulee maksamaan. En ole sitä mieltä, että tämä tutkimus, jonka parlamentti teki taakaan jaosta, ottaa huomioon kaikkia näitä kuluja ja se on joka tapauksessa komission tehtävä tutkia, mitkä ovat nämä taloudelliset vaikutukset sen omissa ehdotuksissa. Ei ole ehdotusta, myöskään tällaisesta laillisesta, laillisesti sitovasta taakanjakomenetelmästä. Ja se luo ongelmia monille jäsenmaille ja myös parlamentille. Ja sitten lopuksi neuvosto on edelleen tiukkana näiden tiettyjen ehdotusten kohdalla, jotka liittyvät Dublinin sääntelyyn tai asetukseen ja on selvää, että pitäisi todellakin kiinnittää huomiota näiden, näiden kysymysten ratkaisemiseksi Dublinin järjestelmän osalta. Meidän täytyy päästä tästä ongelmasta ja umpikujasta ulos. Me EPP-ryhmä tekee voimakkaasti yhteistyötä neuvoston kanssa ja muutkin ryhmät ovat tekemässä yhteistyötä sen myötä, että saisimme tämän sopivan ratkaisun aikaan. Cecilia Wikström. Kiitos ja sitten Cecilia Wikström. ALDE-ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tack så mycket, herr talman. Kiitos puhemies. Kaikilla EUn toimielimillä on 12, 2012 takarajana se on päivä, jolloin EUn turvapaikkajärjestelmän pitäisi olla valmis ja täytyy sanoa, että tämä herättää sekä toivoa että epätoivoa. Onnistummeko vai emme? Turvapaikanhakijoiden yhteinen vastaanotto ja heidän hakemustensa käsittely on aina ihmisten tulevaisuudesta päättämistä ja sen pitäisi tapahtua samalla tavalla sitten, kun yhteinen järjestelmä on olemassa. Nykyään jäsenvaltiot arvioivat turvapaikanhakijoiden tilannetta hyvin erillä tavalla. Kuten komission jäsen Fyyle äskettäin totesi, niin on fakta, että jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden turvapaikan hakijoiden vastaanotossa on suuria kustannuserojakin kustannukset kaiken kaikkiaan saataisiin laskemaan, jos ensimmäisen käsittelyvaiheeseen panostettaisiin nykyistä enemmän. Nyt käsittelemme siis turvapaikkadirektiiviä ja menettelydirektiiviä, ja tämän talon olisi hyvin tärkeää saada tietoonsa eri jäsenvaltioiden kustannukset, joita turvapaikkamenettelyyn liittyy. Tiedän, että tarkat tutkimukset estävät tai edistävät asioiden sujuvaa etenemistä. Komission pitäisi pyrkiä osoittamaan, miten turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannuksia voidaan vähentää. Ehkäpä tästä olisi tuloksena sellainen neuvottelutulos, joka olisi se taianomainen avain, joka vapauttaa tämän neuvoston tilanteen, joka on aivan lukossa kuten Bussutilkin äsken kokesi. Olemme kuulleet tänään Unkarin pääministeriä aamupäivällä ja toivon, että Unkari puheenjohtajana jatkaa nyt sitä hyvää työtä, jonka Belgia omalla kaudellaan aloitti. Olisi todella ikävää, jos prosessi nyt pysähtyisi. Yhdessä pystymme järjestämään toimivan turvapaikkajärjestelmän, jonka johtotähtiä ovat solidaarisuus ja inhimillisyys. Ja toivokaamme, että se todella myös saadaan aikaiseksi. Seuraavana Rui Tavares saa hmm. puheenvuoron yhdeksi minuutiksi. Hän edustaa gue Kiitos puhemies. Uskon, että näissä keskusteluissa aina implisiittisesti oletetaan, että humanitaarisuus on meille hyvin arvokasta, mutta siitä ei puhuta, että mitä se käytännössä sitten maksaa. Esimerkiksi Britannian parlamentin viimeaikaiset päätökset ja tutkimukset osoittavat siis, että nopea käsittely on myös halvempaa ja pitkäkestoisimmat käsittelyt tulevat kalliimmiksi ja ne myös aiheuttavat enemmän huolta ihmisille. Sekä ne turvapaikanhakijat ja heidän asiansa, jotka ovat oikeutettuja ja ne, jotka eivät ole, on tutkittava perusteellisesti. EUlla ei ole yhteistä toimintalinjaa näissä asioissa – ja se ei johdu siitä, että täytäntöönpano olisi liian kallista jäsenvaltioissa, vaan se johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät ole kiinnostuneita panemaan täytäntöön näitä asioita asianmukaisesti, ja tämä koituu kaikkien osapuolten tappioksi näissä asioissa viivyttely. Ja toivon, että pystymme lopulta saamaan aikaiseksi yhtenäisen politiikan näissäkin asioissa. Kiitos. Seuraava puhuja on EFD-ryhmän edustaja Jared Patten. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos. Tämä keskustelu on tulosta siitä, että yhteinen turvapaikkamenettely, joka löytyy Lissabonin sopimuksesta, pannaan täytäntöön. Näin jäsenvaltiot hallitsevat vielä vähemmän omaa tulevaisuuttaan ja maksavat siitä maksamaan tuntemattoman hinnan. Meidän turvapaikkajärjestelmä Britanniassa on jo täysin sekaisin. Siellä on tuhansia viralluja tapauksia ja hakijat ovat hävinneet maan alle. Tämä on vain sellainen järjestelmä, jota voidaan käyttää hyväksi. Mutta minä tässä turhaan näistä asioista puhun, sillä suurin osa teistä ei ole yhtään kiinnostunut kansallisvaltion demokraattisten, demokraattisen vallan ylläpitämisessä te elätte groteskissa fantasiamaailmassa, jossa edistetään EU-integraatiota, vähän niin kuin Hieronymus Boskin maalauksissa. Ja kuitenkin brittipolitiikot ovat tehneet tästä mahdollisen, koska ei annettu äänestää kansanäänestyksessä Lissabonin sopimusta. Kiitos ja lopuksi Franz Obermeier, yksi minuutti. Kiitos puhemies. 2012 siis pitäisi olla yhtenäinen järjestelmä turvapaikan haussa EU:ssa ja esimerkiksi pika palautukset siirto, siis kauttakulkumaihin, sellaiset, joita Saksassa on harrastettu, pitäisi olla edelleenkin mahdollista. Komissio on todennut, että jatkossakin pitäisi olla mahdollista käännyttää turvapaikanhakijat jo rajalla, jos hän on jo jossakin muussa maassa esittänyt hakemuksen. Ja jos hänen lähtömaansa on turvallinen, mutta mitä se turvallinen oikein tarkoittaa? Siitä on eri näkemyksiä. Ja perheenyhdistämismahdollisuus on aikaisemmin koskenut vain vanhempia ja avioparoja nyt se laajennettaisiin sisaruksiin ja haluaisin myös kiinnittää huomiota terveydenhuoltoa koskeviin ehdotuksiin kustannusten alentamisen suhteen epäilen sitä, että onnistutaanko demo, äh, anteeksi, byrokratiaa vähentämään. Pelkään, että kaikki nämä muutokset johtavat siihen, että tulijoita Eurooppaan olisi vain enemmän ja se ei ole hyväksi Euroopalle. Ja näin loppui se osiassa puhuttiin puolueryhmien nimissä, nyt siis omissa nimissä puhuvat Ensiksi Salvatore Jakolino, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Rilievo. Lo status di rifugiato una volta accertato in maniera rigorosa impone... Kiitoksia. Meidän täytyy suhtautua näihin kysymyksiin mm. todellakin löytää nopeita ja täsmällisiä vastauksia ja näin ei ole tapahtunut. Tämä koko paketti on nyt juuttunut neuvostoon, koska pyritään löytämään yhteiset puitteet. Sitten joka tapauksessa jäsenmailta tulee hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten tähän koko menettelyyn pitäisi suhtautua ja miten eri yksityiskohtiin pitäisi suhtautua. Sitten kun ajatellaan näitä kuluja, menettelytavan aiheuttamia kuluja. Se on yksi asia. Kaikki ne argumentit, joita on esitetty, eivät ole välttämättä vakuuttavia. Meillä on erilaisia poliittisia, uskonnollisia perusteltuja syitä siitä, että nämä ihmiset tarvitsevat turvapaikkaa ja silloin kun jotkut maat eivät voi tarjota turvapaikkaa, niin silloin tilanne johtaa siihen, että turva, tämmöinen pakolaisstatusta ei myönnetä. On valtavasti tapauksia viimeiseltä kolmelta vuodelta ja viime vuonna määrä on pienentynyt siinä, miten kulut ovat kehittyneet ja miten taakka on jakautunut. Me tarvitsemme parempaa tukea tälle järjestelmälle. Me haluamme sellaisen Euroopan, joka voi mennä todellakin eteenpäin, tehdä oikeita edistysaskeleita. Ja EUn pitää antaa todellinen oikea määritelmä sille, mikä, miten nämä asiat hoidetaan. Kiitos. Seuraavana Claude Moraes saa kahden minuutin puheenvuoron. As my colleague Mrs. Guillaume said, this is a crucial moment in the development. Kuten kollega Guillaume sanoi, tämä on tärkeä hetki turvapaikkaa järjestelmän kehityksessä ja Belgian kaudella on käsitelty kansallisen suojelun antamista, mutta tämä ei keskuselementti tässä asiassa. Nyt on uudistettava menettelyjen sisältöä. On tärkeää edistyä tässä asiassa. 2012 on määräaika turvapaikkamenettelyn aikaan saamiselle. Jäsenvaltiot vastustavat asiaa sen takia, että he että tämä tuo lisää kustannuksia, mutta meillä on kuitenkin paljon näyttöä sen puolesta, että jos ajatellaan yhdistyntä kuningaskuntaa, jos käytetään tätä frontloading-menettelyä, niin näin saadaan parempia päätöksiä aikaiseksi. Tarvitaan laadukasta päätöksentekoa. Siksi tarvitsemme lisää tietoa jäsenvaltioilta heidän, niiden pyyntöjen tueksi. Mutta täällä pitäisi ainoastaan puhua kustannuksista, niin kuin edustaja Dion sanoi menettelyn uudistaminen liittyy menettelyn harmonisointiin ja standardien korottamiseen ympäri Euroopan. Ne ovat liian erilaisia tällä hetkellä eri maissa ja tarvitaan uudistusta puitteisiin. Tiedämme, että komissio tehdä ehdotuksen seuraavien kuukausien aikaan siksi, että neuvosto on asian vastustanut. Parlamentilla pitäisi olla selvä kanta, jotta varmistetaan se, että komission alkuperäinen ehdotus ei vesity, pitää antaa oikeusapua vähentää nopeutettujen menettelyjen käyttöä, jotta voidaan saada oikeudenmukainen järjestelmä aikaiseksi. Tämä yhteinen turvapaikka järjestelmä ei ole parlamentin asettama tavoite, vaan kaikki muistamme, että 99 Tampereen neuvosto päätti tästä asiasta, asiasta ja Haagissa ja Tukholmassa asioista päätettiin uudelleen. Neuvoston tehtävä on saada tämä asia etenemään. Me teemme yhteistyötä Unkarin kanssa puheenjohtajavaltion, jotta voidaan jatkaa Belgian puheenjohtajakauden tiellä tätä niin moni toivoo. Ehkä meillä on erilaisia toiveita lopputuloksen suhteen, mutta teemme kyllä yhteistyötä ja toivottavasti Unkarin kaudella päästään todella eteenpäin. Igen, köszönjük szépen. Kyllä, kiitos oikein paljon ja seuraavana Dieste Meera. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Presidente. Herra puhemies, 2012 Meillä pitää olla yhteinen turvapaikkapolitiikka ja nyt on korostettu niitä esteitä, jotka jäsenmailla on tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Kun ajatellaan oikeusavustusta, joka aiheuttaa tiettyjä ongelmia, on todettu, että oikeusavustusta tarvitaan ja sitä tapahtuu joissakin tapauksissa, mutta sitten joissakin tapauksissa tämä hoidetaan eri tavalla. Pitää päättää myös siitä, miten kulut jaetaan, onko tämä ilmainen palvelu ja sitten määräajat siinä, miten sovelletaan näis, niitä tapauksia, joissa ei ole myönnetty turvapaikkaa ja tätähän nyt sovelletaan vain kuudessa jäsenmaassa. Nämä eri eroavaisuudet korostavat sitä, että direktiivi, direktiiviä pitää tarkistaa ja että pitää keskittää toimenpiteet prosessin alkuvaiheeseen ja täytyy pyrkiä vähentämään eroja, kun valitaan henkilöitä, jotka ovat oikeutettuja suojeluun. Ja myös se, miten oikeusavustusta hoidetaan, siinä täytyy olla myös yhteneväiset menettelyt. Ja kun ajatellaan kuluja, jotka tulevat jäsenmaille, kun ajatellaan tätä eurooppalaisen säännön soveltamista, niin on tarpeen, että komissio antaa tiedon todellisista kuluista, jotka syntyvät. Ja en hyväksy sitä, että komissio antaa kielteisen vastauksen ja minusta tätä vastausta pitää selkeästi muuttaa tai ainakin antaa sille erilaisia sävyjä. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavana Carmen Romero López saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri, valtiosihteeri, tervetuloa tähän parlamentin, jossa tekin olette ollut vaikka eri valiokunnassa ja vaikka tämä aihe ei ollut teille läheinen, niin toivottavasti teitä nyt kiinnostaa tämä turvapaikkapaketti. Tätä pelkän kaudella edistettiin ja toivotaan, että Unkarin kaudella asia jatketaan, vaikka ehkä kaikki, mistä täällä on puhuttu, ei kuulu teidän toimialanne, mutta olisi tärkeää, että komissio saisi kaikki tarvittavat tiedot. Ymmärrämme, että tietojen vaikea kerätä komission tai neuvoston toimesta, koska jotkut jäsenvaltiot eivät ole valmiita niitä antamaan. Ne eivät ehkä ole tutkineet sitä, minkälaisia seurauksia voi olla sillä, että lähdetään parantamaan turvapaikkamenettelyä tai kansainvälisen suojelun menettelyä. Mutta ehkä harmonisointi voisi kuitenkin edesauttaa laatua ensimmäisessä käsittelyssä ja näin tulisi vähemmän valituksia, jotka pitää käsitellä jäsenvaltioissa, niissä joissa eniten hakemuksia tehdään. Tätä ei ole korostettu tarpeeksi. Se, että on erilaisia menettelyjä, johtaa siihen, että jotkut maat joutuvat ottamaan vastaan enemmän pyyntöjä kuin muut. Tämä työ voisi välttää sen, että olisi valit, niin paljon valituksia ja näin voitaisiin alentaa kustannuksia, vastaanottokustannuksetkin alenisivat kyseessä ei ole niinkään menettelyjen aiheuttamat kustannukset, vaan tässä itse asiassa puhutaan siitä, että meillä ei ole yhtenäistä turvapaikkajärjestelmää. Tällä hetkellä on Euroopan rajoilla tuhansia turvapaikanhakijoita, jotka ovat peräisin Afganistanista, Irakista, siellä äh, sodista tai Somalian kaltaista äh, luhistuneista maista, jos ajatellaan kustannuksia, niin se, että nämä henkilöt pidetään kuukausikaupalla pidätyskeskuksissa ilman, että heille annetaan edes niitä takkeita, mitä annetaan meidän rikollisillemme ja tietämättä minkälainen status heille annetaan tai ei, ei tiedetä myöskään, kuinka paljon kustannuksia aiheutuu siitä, että saadaan toisesta suojelua ja joudutaan näissä leireissä asumaan vuosikausia, vaikka kyllä mitään rikollista tehnyt, ainoastaan lentänyt tähän toiseen maahan. Ehkä voitaisiin välttyä tästä, tältä strategialta ja vähentää myös jäsenvaltioiden kustannuksia, kun tämä tilanne pidetään yllä. Kiitos. Ja seuraavana Papaan Nikolau. Anteeksi, ei kun herra Koiljo. Herra Koiljo, saan kaksi minuuttia puheaikaa. Kiitos puhemies. Aloitan onnittelemalla näiden kysymysten laatioita, etenkin Monika Holmairia Kuten täällä on jo todettu, niin tässä on kyse vain yksi, yhdestä niistä viidestä välineestä, joita meillä on turvapaikka-asioissa, ja kyse on vähimmäismenettelyistä prosessissa. Kertomus, jonka komissio esitteli meille viime vuonna, tunnustaa sen, että jäsenvaltioissa on eri käytäntöjä ja että esimerkiksi menettelytapoihin liittyvät takeet vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioissa – samoin nopeutettujen menettelyjen hoito ja erilaisen avun tarjoaminen tässä prosessissa vaihtelevat paljon. Eri, jotkin jäsenvaltiot ovat riittämättömästi tai väärin panneet täytäntöön direktiiviä, eikä valvonta ole todellakaan tiukkaa. Nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa. Meidän täytyy luopua yhteisestä turvapaikka- menettelystä ja siitä haaveesta, että meillä olisi sellainen, tai meidän täytyy yksinkertaisesti poistaa nämä merkittävät erot. Ja meidän on erityisesti kiinnittävä huomiota frontloading-periaatteeseen ja sen mahdollisuuksiin ja vaaroihin. Komission pitää nyt tunnistaa ne asiat, joissa meillä on parantamisen varaa ja tutkia näitä eroja. Komission on toimitettava riittävät tiedot jäsenvaltioista ja niiden on sisällettävä myös kustannustiedot. Euroopan valtioiden ja kansalaisten on täytettävä se velvollisuus, että meillä voi vuonna 2012 todella olla yhtenäinen turvapaikkajärjestelmä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvä kollega. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähemmän tärkeänä, edustaja Papa Nikolau puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tiedän kyllä, että näytän kyllä samalta kuin Coelho, siksi varmaan sekoitittekin meidät keskenämme mutta puhun kyllä ihan toisista asioista. Ensinnäkin Saksan hallitus on ilmoittanut päätöksestään, jossa lakkautetaan turvapaikanhakijoiden palauttaminen Kreikkaan seuraavien 12, vuoden aja, 12 kuukauden ajaksi ja muun muassa Ruotsi on tehnyt vastaavan päätöksen. Muutama kuukausi sitten oikeusministerien neuvosto on käsitellyt Dublin asetukseen liittyvää turvapaikkamenettelyasiaa ja sitä ei ole saatu menemään eteenpäin. Ja sitten puolestaan on tullut sellaista viestiä, että Dublin 2 pitäisi saada aikaiseksi, vaikka sen tiellä on selkeitä esteitä. Tärkeä kysymys on se, josta täälläkin on puhuttu tänään, nimittäin tämä frontloading-menettely, jossa etupainotteisesti ratkotaan kysymyksiä. Edustaja Holmaier totesi, että järjestelmää monesti myös väärinkäytetään, eli käytetään myös valitusmahdollisuutta perusteettomasti, jotta voidaan oleskella Euroopassa pidempään. On totta, että meillä ei ole tarkkoja tietoja kustannuksista eikä kustannusarviota. Ja ehdotusten tiellä on paljon esteitä, mutta uskon, että voimme voittaa esteet, jos haluamme 2012 vuoteen mennessä saada aikaan yhteisen järjestelmän. Nyt siis tavoitteiden ja tekojen välillä on ristiriita, onko kyse pelkästään solidaarisuuden puutteesta vai onko siihen jokin muu syy, josta komissio kenties voi valottaa. <clears throat> Kiitos. Ja sitten puheenvuorot ilman puhujalistaa. Täällä on kolme pyyntöä, eli annan kaikille puheenvuoron aivan ensiksi. Edustaja Malone saa yhden minuutin. Presidente, ma io non vorrei inserire una nota... Herra puhemies, en haluaisi mitenkään hämmästytä tässä keskustelussa ketään, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että semanttisesti ajatellen, kuten monetkin ovat sanoneet, on selkeä linkki talouden ja turvapaikkaoikeuden välillä, ja tämä on mielestäni hyvin kielteinen suhde. Kun vähennetään hallintokuluja, niin ei voida ratkaista ongelmaa. Ongelma on harmonisoinnin ongelma ja ideologinen ja kulttuurillinen. Tässä pitäisi käyttää kulttuurillisia lähestymistapoja eikä ideologisia. Ja sitä pitäisi käyttää keinona, kun ajatellaan niitä maita, jotka ovat nyt alttiina, ne ovat eteläisiä välimeren maita – ja niillä on erilainen tapa vastaanottaa. Italiassa kulut ovat nousseet, ne ovat nousseet 30 miljoonaan euroon, taas muualla ne ovat saattaneet laskea. En minä ymmärrä, miten meidät voidaan asettaa tähän viidennelle sijalle. Usein ne henkilöt, jotka ovat hakevat turvapaikkaa ovat vammaisia, heitä on kidutettu, he tarvitsevat suojelua, mutta joidenkin henkilöiden suojelu on kysymys, jota täytyy käsitellä. Täällä eivät kaikki ole niistä, näistä kysymyksistä puhuneet. Ja sitten on vielä vapauteen liittyvät asiat. No niin, tämä oli jo kaksi minuuttia. Kiitos oikein paljon edustaja Elena Basescu. Sitten Elena Basescu saa yhden minuutin. Minustakin on tärkeää se, että 2005 direktiivi uudistetaan minimisääntöjen aikaan saanti. Turvapaikkamenetelylle sen pitää olla tehokkaampaa meidän on pystyttävä konsoloimaan ja yksinkertaistamaan tämä menettely. Tarvitaan hyviä käytänteitä, joihin voi perustaa yhteisen toiminnan. Kaikki maat antavat turvapaikka statuksen, mutta on kuitenkin ongelmia siksi, että on valtavia eroja eri maiden välillä. Sitten on myös suuria hallinnollisia ongelmia, jotka on ratkaistava yhteisesti. Kuitenkin pyytäisin, että neuvosto antaisi meille kaikki mahdolliset tiedot jäsenvaltioiden nykytilanteesta. Sillä on hyvin tärkeää saada tämä asia uudelleen käsittelyn vauhtiin, että päästään lopputulokseen asetetussa ajassa. Kiitos oikein paljon ja sitten lopuksi Monika Holmeier. Hän on yksi kysymyksen laatijoita. Hän on pyytänyt puheenvuoro uudelleen. President, vielen Dank, dass ich noch mal kurz... Kiitos, kiitos puhemies ja kiitos, että saan vielä lyhyen puheenvuoron. Minulla olisi teille, herra komissaari Sefyle, suuri pyyntö. Pelkään, että väärät olettamukset johtavat vääränlaisiin kustannuslaskelmiin. Esimerkiksi viisumihelpotukset Serbiasta ja Makedoniasta ovat johtaneet siihen, että hakijoita on yhä enemmän ja turvapaikkaoikeutta myös käytetään laajasti, yhä laajemmin ja laajemmin väärin, jotta päästäisiin EUn alueelle. Jos otetaan olettamaksi se, että etupainotteinen menettely säästää kustannuksia myöhemmissä vaiheissa, niin silloinhan lähdetään siitä olettamuksesta, että kaikissa jäsenvaltioissa prosessin alkuvaiheet tällä hetkellä ovat huonot ja puutteelliset. Laatuvaatimusten nostaminen kaikille luultavasti myös monimutkaista menettelyä ja se on omiaan lisäämään kustannuksia. Tästä olen valmis keskustelemaan kanssanne perusteellisemminkin, mutta toivon todellakin, että voitte laatia tutkimuksen tästä aiheesta, jotta todelliset kustannukset saadaan selville. Kiitos. Tänä iltana olen ollut vähän sallivampi, koska tämä on viimeinen kohta esityslistalla. Ja nyt sitten lopuksi annan puheenvuoron komission sen Fyylelle. Voisitteko vetää yhteen nyt kantanne? Uh, Mr. President, se Herra puhemies, arvoisat edustajat, hyvä puheenjohtaja, valtion edustaja. Täällä tuli esille monia mielenkiintoisia kantoja. Tämä turvapaikkadirektiivi tulee säätelemään turvapaikkakysymystä ja menettelyä 2012 vuoteen mennessä. Ja Euroopan parlamentti on ollut mukana näiden äh, direktiiviin liittyvissä neuvotteluissa. Neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet siihen, että jäsenvaltioiden kanssa keskustellaan näistä kysymyksistä avoimella tavalla. Joitakin ongelmia on kuitenkin, jotka ovat ongelmallisia. Ensinnäkin tämän direktiivin hyväksyminen ja tämä muutettu ehdotus yritetään saada vielä päätökseen tietyssä vaiheessa ennen Puolan puheenjohtajakautta. Halutaan myös edistyä siinä, että voidaan tehdä samanlaiset menettelyt standardoitujen toimien kautta. Halutaan myös noudattaa ja kunnioittaa perusoikeuksia ja, ja halutaan tietenkin luoda korkeatasoista päätöksen menettelyä vakaita päätöksiä ja halutaan myös nopeuttaa menettelyjä ja vähentää kuluja. Tämä muutettu ehdotus on sellainen, että siinä komissio pyrkii yksinkertaistamaan joitakin ehdotus- ja sopimuskohtia. Yritetään löytää tasapaino päättäväisen ja lujuuden ja sitten toisaalta tehokkuuden ja kuleen välillä. Komissio ymmärtää, että nämä kuluihin liittyvät, liittyvät kysymykset ja niiden suur, suuren merkityksen ja tiettyjen jäsenvaltioiden käydään, kanssa käydään keskusteluja. Haluamme myös ottaa tarkkaan huomioon Euroopan parlamentin kannan. Totta kai se on hyvin tärkeä tekijä, jonka komissio ottaa huomioon, siis se mikä on parlamentin kanta tähän muutettuun ehdotukseen. Me jatkamme yhteistyötä neuvoston ja parlamentin kanssa tämän ehdotuksen eteenpäin viemiseksi ja tällä tavalla voisimme saada kattavamman äh, turvapaikkapaketin aikaiseksi. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Ja sitten seuraavana, mutta kuitenkin tärkeänä rouva Jänikö Jööri, valtiosihteeri. Hän on viimeinen puhuja. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää teitä tästä hyvin tärkeästä keskustelusta. Ja on hyvä, että täällä on puhuttu konkreettista seikoista. Olen vakuuttunut siitä, että tämä edesauttaa sitä, että komissio huomioi nämä mainitut seikat. Täällä puhuttiin siitä, että meidän saatava aikaiseksi minimi vaatimukset ja että päästään eroon huonoista käytänteistä yhteisessä järjestelmässä. Meidän on oltava tehokkaita kustannuksia, ei saa antaa mahdollisuuksia väärinkäytöksiin. Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita, joita on yhdessä edistettävä. Haluaisin nyt lopuksi vain esittää yhden ajatuksen. Me olemme ylpeitä siitä, että Euroopan unionissa olemme mukana sellaisessa yhteisössä, jossa ihmisarvo pidetään, ihmisarvo pidetään kaikkein tärkeimpänä arvona ja turvapaikka-asiat ovat sellainen asia, jossa ihmisarvo on ensisijainen. Unkari puheenjohtajavaltana pitää ihmistä kaikkein tärkeimpänä asiana kaikessa EU-politiikassa. Pääministeri sanoi aamupäivällä, että EU-nykytilanteessa tarvitaan maalais- järkeä ja rauhallista toimintaa, mutta meidän pitää osoittaa, että meillä on myös sydän. Hän viittasi tähän romanipolitiikan yhteydessä ja turvapaikkapolitiikkaan liittyen on sanottava, että unionin on pystytä osoittamaan, että sillä on todellakin myös sydän. Unkari jalkaa, jatkaa puheenjohtajavaltiona sitä hyvää työtä, mitä Belgia teki. Tämä vihreä kirjainen, joka jättiin kaikille edustajille eilen lokeroon sieltä sivulta 25 löytyy se tieto, että sisäpoliittisissa tavoitteissamme on mukana yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Ja täällä olen nyt puhuttunut vielä konkreettisemmin kuin tässä vihkosessa siihen, että Dublinin järjestelmässä olisi päästävä erityisesti eteenpäin. Eli toivon, että tämän pohjalta ymmärrätte sen, että Unkarille puheenjohtajavaltana tämä aihepiiri on erityisen tärkeä. Me laskemme teidän yhteistyönne varaan. Kiitos valtiosihteeri aivan selvästi Unkari puheenjohtajavaltana jatkaa Belgian aloittavan perinnettä